Dear colleagues, please try to take your... Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Meidän olisi nyt syytä aloitella. Please take your seats. Voisitteko istuutua? I would like to start. Haluaisin nyt aloittaa kokouksemme, joten voisitteko istuutua myös siellä salin takaosassa? Hyvä. Kiitos. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi erityisesti uudet kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet. Minä toimin tässä väliaikaisena puheenjohtajana, kunnes olemme valinneet uuden puheenjohtajan. Ja julistan täten kokouksemme avatuksi. Voisitko istuutua Saanen muistuttaa teitä siitä, että tänään on tarkoituksena perustaa puheenjohtajisto valitsemalla puheenjohtaja sekä 1-4 varapuheenjohtajaa noudattaen työjärjestyksen artiklaa 204. Alkuun valitsemme puheenjohtajan. Hyvät kollegat, meidän pitäisi nyt päästä itse asiaan koska hetken kuluttua täällä alkaa toisen valiokunnan kokous. Joten voisitteko istuutua? Okay, so on the, in the first... Hyvä, eli äänestämme ensin valiokunnan puheenjohtajan ja sen jälkeen varapuheenjohtajat. työjärjestyksen artiklan 200 mukaisesti minun on ilmoitettava, että seuraavat varajäsenet osallistuvat äänestykseen. Kyseiset henkilöt ovat IPP. kansanpuolen nimissä Carlos Coelho. Carlos Coelho. Hän on Beckerin sijaan täällä. Kollega Chucky on Ulmajerin sijaan paikalla. Im Mario Teresa Ortoferin sijaan paikalla ja kollega Morano Makovensian, kollega Tuun Edustama Teransian, Wotzenberg Matsolansian ja lisäksi edustaja Musliini Holmajerin sijaan. Tämä oli ihan uunituore muutos. For the SND. SD-ryhmän osalta seuraavat Kirkos, Fajonsian, Spidi, Flasikova Benovantial, Schlein, Lopes Aguiarin tilaan, ecr ryhmän osalta tilanne on sellainen, että Tomsis on Kirkhopin sijaan paikalla, Jurek edustaa Tomaszewskia, Alderyhmän osalta Rochefort Grisbeckin sijaan, Pakasol Dundua Louis Michelin sijaan paikalla. Kollega Carson edustaa Viasdomskia. Ja kollega Linneli on edustaja Anderssonin sijaan paikalla. Ja sitten vielä toinenkin muutos. Kollega Leeners on täällä edustaja Sogorin sijaan paikalla. Nämä minun oli ilmoitettava, koska nämä varajäsenet saavat äänestää varsinaisen jäsenen nimissä. Ja mitä tulee täysivaltaisuuteen, niin yli 15 jäsentä on paikalla. Ja tästä syystä olemme täysivaltaisia. Eli kun jäseni on 60, niin 15 jäsentä tarvitaan täysivaltaisuuden nimeämiseksi ja toteamiseksi. Ja sitten vielä kollega Kiengansiaan äänestää Revobdelon. Okei. Okay. Now I, uh, it comes the call. Ja nyt ehdokkaisiin. Nyt lähdemme äänestämään puheenjohtajasta. Me toimimme siten, että ehdokkaan esittää poliittinen ryhmä tai vähintään 5 prosenttia valiokunnan jäsenistä, eli vähintään kolme tarvitaan tässä valiokunnassa. Kyseisen ehdokan pitää olla täysin jäsen ja hänen on pitänyt ilmoittaa taloudellisista sitoumuksistaan. Ja nyt pyytäisin ehdokkuuksia. Kollega Zippel. I would like to propose... Minä esittäisin SD-ryhmän puolesta kollegamme Claude Moraisia valiokunnan puheenjohtajaksi. Kiitokset edustaja Sipel. Claude Moraes siis SDstä on ehdolla. Onko muita ehdokkuuksia? Ei näytä olevan, joten kysyisin ehdokkaalta, että sopiiko hänelle, että hän on ehdolla. Thank you. Hyväksyn. Kiitokset sinulle, Claude. Date fulfills the necessary preconditions concerning... Ehdokas on tehnyt tarvittavat ilmoitukset taloudellisista sitoumuksistaan ja on myöskin valiokunnan jäsen. Ja kun kyse on yhdestä ehdokkaasta, niin toivoisin, että suosion osoituksin hänet voidaan valita puheenjohtajan tehtäviin. Joten kysyn teiltä, että sopiko teille, että äänestys suoritetaan suosion osoituksen eikä salaista lippuäänestystä käytettäen, joten suorittakaamme äänestys suosion osoituksen. Congratulations. Onnittelut edustaja Moraes. Teidät on valittu suosion osoituksin ja pyytäisinkin uutta puheenjohtajaa tulemaan tänne eteen. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Uh, first of all, thank you, uh, King. Alkuun kiitokset sinulle, Kinga, ja kiitokset teille, arvon kollegat, tästä suuremmoisesta kunniasta tulla valituksi tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Ennen kuin lähdemme äänestämään puheen, varapuheenjohtajista, en halua pitkittää prosessia. Tämä on aika lailla tunteikas hetki minulle ja haluaisin vanhoille jäsenille todeta, että tiedätte, että tämä on tärkein valiokunta seuraavalla kaudella. Me käsittelemme Euroopan parlamentin arvoihin liittyviä kysymyksiä. Tutut kollegat ovat käsitelleet tähän liittyviä lainsäädäntötekstejä, kuten talous, joka on kaikista tärkein, kuten me tiedämme, mutta olemme myöskin käsitelleet arvokysymyksiä, koska edustamme myöskin arvoja. Niitä on käsitelty myöskin suuressa määrin tässä kansalaisvapauksen, oikeuden ja sisäasioiden valiokunnassa. Tietosuoja, syrjinnän vastainen toiminta, terrorismin vastainen taistelu, niin Nämä ovat tärkeitä aihealueita lainsäädännössä, joten minulla on suuri ilo ja kunnia johtaa tätä valiokuntaa. Kiitokset osoittamastanne luottamuksesta. Ja nyt haluaisinkin siirtyä varapuheenjohtaja vaaleihin. 204 artiklan mukaisesti haluaisin ilmoittaa, että seuraavat varajäsenet osallistuvat äänestykseen. Eli samaiset varajäsenet kuin äsken. Ja mikäli muutoksia tähän tapahtuu, niin puheenjohtajalle on ennen vaalien alkua nimet ilmoitettava näistä mahdollisista muutoksista varaedustajien, jotka korvaavat varsinaisen edustajan tässä itse äänestyksessä. Mitä tulee täysivaltaisuuteen, niin yli 15 jäsentä on paikalla, joten me olemme päätösvaltaisia eli neljännes 60 jäsenistä on paikalla. Ja nyt ehdokkuuksiin. Ensimmäisenä äänestämme ja katsomme, löytyykö täältä ehdokasta ensimmäiseksi varanpuheenjohtajaksi. Kiitos. Ryhmämme kansanpuolue esittää Kinga Kaali ensimmäiseksi valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Vice Chair nomination of Ms. Kinga Eli ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdolla on edustaja Kinga Gall. Sitten ehtokuuksia toiseksi varapuheenjohtajaksi. Uh, Birgit Zippel. Birgit Zippel. Sitten puolesta ehdotan Jana Jotovaa toiseksi varapuheenjohtajaksi. Jana Jotova. Iljana Jotova, toinen varapuheenjohtaja ehdokas, sitten kolmas varapuheenjohtaja ehdokas kollega Sargentini, olkaa hyvä. Jan Philip Albrecht esittävät Jan Philip Albrechtia kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Vice Chair. Jan Philip Albrecht kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ehdolla ja neljänneksi varapuheenjohtajaksi ehdolla. Olkaa hyvä. Barbara Kudritsa. Barbara Kudritsa ehdotetaan EPPn puolesta neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Ja siinä ehdokas neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Kysyisinkin ehdokkaista, että sopiiko teille, että olette ehdolla näissä vaaleissa. Ilmeisesti tämä sopii teille kaikille. Mrs. Jotova and you all consent, yeah, I can see you all. Kaikki ehdokkaat suostuvat siihen, että ovat ehdolla. Toivottavasti olette ilmoittaneet myöskin taloudellisista sitoumuksistanne. I'm so sorry. Um, sorry, democracy. Niin, kyllä täälläkin on demokratiaa vaalittava. Minä toimin kyllä rehdisti ja demokraatian hengessä. Älkää suotta huoliko. Meidän täytyy joko äänestää lippuäänestyksellä tai sitten suosion osoituksin eli suosion osoituksin. Uh, ja nyt pyytäisin varapuheenjohtajia siirtymään omille paikoilleen. Okay, colleagues, um, okay, a warm welcome to our vice chairs. Arvoisat kollegat, toivotakaamme tervetulleeksi meidän uudet varapuheenjohtajamme. Pari menettelytapaan liittyvää ilmoitusta. Istuntokalenterin vahvistaminen tälle loppuvuodelle luonnos on jaettu teidän käyttöön ja kysyisinkin, että onko teillä tähän luonnokseen liittyen mitään huomautettavaa. Ei näytä olevan, joten tämä luonnos voidaan täten. Ja ensimmäinen vastalause heti tällä omalla kaudella. Niin kollega Sargentini, olkaa hyvä. Olen erittäin ylpeä. No ei, tämä ei mikään... En halua vastustaa, vaan Haluaisin tuoda esille, että meillä on kaksi torstai-iltapäivän kokousta, jotka alkavat kello 15 ja päätyvät puoli seitsemältä. Neljäs syyskuuta ja kuudes lokakuuta. Te tiedätte, ja me kaikki tiedämme, että iltapäivän kokoukset torstaisin eivät ole mitään valtaisia menestystarinoita, joten uskotteko, että nämä todellakin järjestetään? Okay, Judith, thank you for um, helping me with my... Kiitokset, kun autat minua näillä alkumetreillä. Puheenjohtajakokouksessa tämä asia on esillä. Siellä tämä päätettiin. Olemme noteranneet tämän kommenttisi näin torstain kokouksiin liittyen. Sitten onko mitä muuta huomautettavaa kalenteriin liittyen? Te olette näissä ympyröissä uusia ja kunhan olette tähän ehtineet tutustua, niin palataan asiaan sitä käsitteleville koordinaattoreiden keskuudessa. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on seuraava. Kuten puheenjohtajakokouksessa päätettiin, niin Libe-valiokunta järjestää kuulemistilaisuuden oikeusasiasta vastaavalle komissi, komissaariehdokkaalle Redingille. Tämä järjestetään maanantaina 14. heinäkuuta kello 19 alkaen Live, Juri ja FAM-valiokunnat järjestävät tämän koordinaattoreiden valmistelukokous. Tähän liittyen järjestetään torstaina 10. heinäkuuta. Muistan, että, että tämä liittyy siihen, että kollega Reding joudutaan korvamaan täällä. Ja tästä syystä toimitaan tällä tavalla. Onko tähän liittyen vielä jotain muuta huomautettavaa tai kysyttävää? Eli valiokuntamme seuraava kokous järjestetään 14. heinäkuuta. Onko muita asioita tai haluavatko varapuheenjohtajat sanoa jotain? Tunteet ovat hiukan pinnassa ja pyydän anteeksi hermostuneisuuttani, niin mutta saaneen kuitenkin todeta, tutuille vanhoille kollegoille. Kiitokset luottamuksestanne ja uusille jäsenille toteaisin, että tule, lupaan teille, että tulen suhtautumaan rehdisti suhteessa kaikkiin poliittisiin ryhmiin. Meillä on suuri työmaa edessämme Lissabonin voiman, sopimuksen voimanastumisen myötä. Me tarvitsemme pitkäjänteisyyttä ja meidän täytyy olla uutteria Virheitä sattuu, mutta yritän tehdä työni rehdissä hengessä tulevan kaksi ja puolivuotiskauden aikana ja viidenkin vuoden aikana, mikäli valitsette minut vielä uudemman kerran tähän valiokunnan puheenjohtajan paikalle. Oikein paljon kiitoksia ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötämme.